uskon, että saamme hyvissä ajoin hyvän ratkaisun. Hyvä puhemies, kiitos oikein paljon. Kiitoksia ministeri Kivinen. Kiitos myöskin komission jäsen Oettingillerin ja puhe.